Hello everyone, good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Voisimme nyt käynnistää kokouksen. Haluaisin nyt tässä pyytää tulkkeja aluksi kertomaan meille jotakin, mutta laittakaapa kuulokkeet päähän, jotta voitte kuulla, mitä sanottavaa heillä on. Tulkit ilmoittavat, että tänään on 35. päivä, jolloin työtaistelutilanne tulkien ja hallinnon välillä jatkuu. Ja tästä syystä tässä kokouksessa ei anneta yliaikaa. Se merkitsee sitä, että kokous päättyy viimeisten aikataulun mukaisesti kello 17.30. Uh, äh, no... Kiitos oikein paljon. Jos esityslistaan ei ole mitään huomautettavaa, niin se voidaan katsoa hyväksytyksi. Kun ajatellaan nyt tätä suurta työtaakkaa vaalikauden lopussa, koordinaattorit päättivät avata tarkistusten jättämisen määräaikan komission ehdotuksiin monissa kohdissa. Tästä syystä ei nimetä lausuntoon valmistelijaa Envissä, eikä mitään lausuntoluonnosta tehdä näistä. Ja nyt sitten tarkistukset jätetään Envi-valiokuntaan ja lausunto tehdään sitten puheenjohtajan taholta. Ja tässä nyt nämä asiakirjat ovat avaruusohjelma 25.9. on täällä tarkistusten jättämisen määräaika. Äh, mekanismi äh, hallinnollisten esteiden poistamiseen rajat ylittävässä kontekstissa 25.9. Sitten liittymistä valmisteleva väline 25.9. Envissä. Renkaiden, mer- renkaiden merkitseminen Siinäkin 25.9. on tarkistusten määräaika. Tyyppi hyväksyntä, jota vaaditaan, vaaditaan ajoneuvoihin, trailereihin ja muihin järjestelmiin, kun ajatellaan niiden turvallisuutta ja käyttöä. Ja herkkiä tienkäyttäjiä 26. syyskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika naapuruus, kehitys ja yhteis- kansainvälisen yhteistyön väline. Tässäkin tarkistuksen jättämisen määräaika on 26. syyskuuta. Kun ajatellaan tätä työtä, työmäärää, mikä meillä on. Ensimmäinen kymmenettä pidetään Strasbourgissa ylimääräinen kokous. Tämä on maanantai kello 19-20 ja silloin äänestetään kiireellisistä lausunnoista ja esityslista pistetään kiertoon hyvissä ajoin. Täällä on myöskin lausunto Envin, Envin vierailusta Dublinin Irlantiin Digisanten kanssa ja tämähän tapahtui huhtikuussa – ja meillä on nyt tulkkaus tänään 21, 21 kielelle ja kuten yleensä asiakirjat on sähköisesti saatavilla verkossa ja tämä myöskin menee suoratoistona verkkoon. Koordinaattoreiden suositukset on jaettu sähköisesti ja mikäli ei ole niihin huomautettavaa, niin ne tuomitaan hyväksytyiksi. Ensimmäinen kohtamme esityslistalla on asia, josta minä olen valmistelija Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 kaikki pääluokat. Sano nyt muutaman sana tästä. 23. toukokuuta komissio ehdotti EUn budjettiluonnosta vuodelle 2019 Tämä on kuudes budjetti tämänhetkisen MFFn puitteissa. Tässä keskitytään kasvuun, solidaarisuuteen ja turvallisuuteen. Vuodelle 2019 on ehdotettu 166 miljardia sitoumuksina. Tämä on 3 prosenttia tähän vuoteen verrattuna ja 149 miljardia maksumäärärahoina 3 prosenttia kasvua tähän vuoteen verrattuna. Haluaisin tässä korostaa jälleen kerran, että pitäisi pyrkiä siihen, että saavutettaisiin 20 prosentin tavoite ilmastoon liittyvien rahastojen osalta 20,1 prosenttia budjettiluonnokseen määrärahoista liittyvät ilmastoon. Ja nyt sitten saataisiin vain 19,3 prosenttia seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella. Lisäksi tarvitaan rahoitusta biodiversiteettiin ja kun ajatellaan virastoja, muistuttaisin teitä, että nyt täytyy alkoida henkilöstön näiden virastojen osalta, jotta ne voivat täyttää mandaattinsa ja tehtävänsä. Näin voidaan myöskin edistää tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa unionissa. Haluaisin muistuttaa teitä vielä, että kaikki kaikkien pilottihankkeiden ja valmistelutoimenpiteisiin saada riittävää rahoitusta elinkaarensa aikana niin, että ne saavuttavat täyden potentiaalinsa. 33 ehdotusta pilottihankkeiden ja valmistelutointen osalta on lähetetty komissiolle arvioitavaksi huhtikuun loppuun mennessä. Parlamentti kokonaisuudessaan lähetti 44 tarkistusta Kahdes, toinen heinäkuuta saatiin palautetta ja haluaisin muistuttaa, että ehdotukset pilottihankkeiden ja valmistelutointen osalta ovat sellaisia, että niistä tulee vuoden 2019 budjetin osa ja ne täytyy esittää myöskin budjettitarkistuksina ennen heinäkuun 11. kello 11. Lopuksi vielä, kuten viime vuonna. Neuvoston kantaa on äh, saatu hyvin myöhään ja sitä odotetaan samana päivänä kuin tarkistusten jättämisen määräaika Envissä on. Viimeisten vuosien aikana tässä on tarkoitus tehdä tarkistuksia jokaisen otsakkeen osalta ja tässä on ehdotettu leikkauksia jokaisen kohtaan. Tässä nyt kaikki, mitä minä haluan sanoa. Ja nyt sitten, jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin annan teille siihen mahdollisuuden. Esimerkiksi edustaja Potsch. Uh, Kiitokset. Kaadenbach ei ole täällä keskustelussa. Hänen täytyy olla toisessa valiokunnassa, mutta hän kiittää Valiania tästä esittelystä. Ja tässä tuodaan nyt sitten ympäristö- ja ruokaturvallisuusasiat paremmin esille. Ja tämä tässä on tietyt rajat ollut käytettävissä, mutta kuitenkin on käytetty kaikkia mahdollisuuksia. Kadepa tukee tätä esitystä vuodeksi 2019, joka takaa sitten pitkän aikavälin mahdollisuukset ja myös meidän pitkän aikavälin tavoitteet ilmastonmuutokseen nähden ja sen linkit muihin politiikoihin. Ja 2000, Natura 2000 on saamassa riittävästi varoitusta, muu, rahoitusta muihin hankkeisiin. kyse on ainoastaan vuoden 2019 talousarviosta, eikä tämä liity sen enempää tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen tässä täytyy nähdä sitten seuraavassa rahoituskehyksessä tietyt ohjelmat erillishankkeina. Ja Viotin kanssa olemme keskustelleet tästä. Ja meidän täytyy taata Euroopan laajuinen kasvu ja muun muassa mikrobilääkeresistenssiä eteen, eteen täytyy entis, enemmän varoja ohjata ja jäsenvaltiotasolle sitten saada aikaan täydentäviä toimia. Kaadenpa on Valjanin linjoilla, anteeksi, siitä, että otettaisiin enemmän myös henkilöstöresursseja täyttämään tätä mandaattia. Ja näin hän sitten tekee yksityiskohtaisempia tarkastuksia tähän vielä. Ja minä olen Kadenbachin kanssa samaa mieltä siitä, että miten me tarvitsemme riittävästi näitä maksumäärärahoja muun muassa maahanmuuttoasioihin vuoteen 2019 korostaisin muiden virastojen työtä, kuten EFSAn työtä, jolla on uusia tehtäviä, kun elintarvikelainsäädäntö on myös muuttumassa. Thank you very much. No, Mr. Omar G. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Omarie. Madame la Présidente, merci. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tekemästäni ehdotuksesta, jossa ovat valiokuntamme huolenaiheet ja ryhmämme huolenaiheet melko hyvin mukana. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä jälleen kerran siitä erosta, mikä on budjettimäärärahojen ja ympäristön tilanteen välillä ja varsinkin kun ajatellaan biologista monimuotoisuutta. Ja koska tämä nyt menee verkkoon, niin haluaisin muistuttaa niitä, jotka kuuntelevat meitä joitakin hälyttäviä lukuja. 100 prosenttia eläimistä katoaa joka päivä 41 prosenttia, eli neljännes nisäkkäistä on uhanalaisena. Yli puolet koralleista on kadonnut viimeisen 30 vuoden aikana. Yli 300 000 kalaa, lintua, nisäkästä ja niin poispäin on vähentynyt 10 prosentina ainoastaan 40 prosentin 40 vuoden aikana. 123 000 eri eläinlajia on hälyttävällä listalla ja ne on luokiteltu uhanalaiseksi ja 100, yli 100 000 on uhanalaisena ja 11 000 hädänalaisessa tilassa kun ajatellaan afrikkalaisia lajeja, niin 400, yli 400 000 eri lajia on kadonnut vuosituhannen 1900-luvun alusta ja yli 50 prosentilla on viimeisten vuosikymmenten aikana kadonnut eläinlajia. Ja nyt sitten ainoastaan Ranskassa esimerkiksi maaseutulinnut ovat kadonneet Yli 60 prosenttia niistä on kadonnut. Ja viimeisen 15 vuoden aikana on kadonnut lisää vielä tutkimuksen mukaan. Jos edelleen tämä rytmi jatkuu tällaisena vuonna 2050, ei ole enää näin paljon erilaisia kaloja tai muuta, jotta voitaisiin ammattimaisesti kalastaa. Ja tämä johtaa hyvin traagiseen tilanteeseen ihmiskunnalle. Ja nyt sitten tarvitaan vastaus ja myöskin budjettiin liittyvä vastaus tähän ongelmaan. Ja kun nyt katsotaan Euroopan unionin ohjelmaa, esimerkiksi LIFE-ohjelmaa, ja se on ainoa biodiversiteetin suojeluun ohjattu ohjelma, niin vuodelle 2019 on ainoastaan 0,3 prosenttia korvamerkitty budjetista tälle. Ja kun nyt ajatellaan tätä panoraamaa, jonka juuri kuvailin teille, niin tämä budjetti, budjetin antama vastaus on riittämätön. Ja tästä syystä nyt pitäisi kuitenkin puuttua tähän niin, että biodiversiteetistä voitaisiin pitää edelleen kiinni. Kiitoksia. Jos muut parlamentin jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron vielä, niin nyt, mutta jos ei, niin sitten komissiosta. Täällä on Rova Kotkauska. Olkaa hyvä. Envi pääosastolta. Thank you very much. Kiitos. Olen merkinnyt ylös kaikki huolenaiheet, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen ja, ja sen, että budjetti itse asiassa on pieni, jopa tähän tärkeään osa-alueeseen. Annan kirjallisen vastauksen, joka koskee tätä asiaa niin pian kuin mahdollista. Itse asiassa ohjelma Live, joka vastaan näiden hankkeiden toteutumisesta on nyt sellainen, että se on täysin käynnissä. Ensimmäiset hankkeet on, on jo sovittu vuosijaksolle. Niissä on sovittu 2014-2015 ja ne ovat nyt menossa eh, niiden toimipannon osalta ja tuloksia on tulossa. Tässä se, mitä voi sanoa tästä osasta. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten herra de Klerk Sante-pääosastolta. Thank you, Mrs. Chair, the Kiitos puheenjohtaja. Niin olen terveyspääosastosta. Olen samaa mieltä tämän tekstin kanssa, tekstiluonnoksen kanssa. Ja virastot esittävät sitten komissiolle oman asiakirjansa omista etusia kysymyksistään tuleville vuosille ja näin sitten virastojen henkilökunta todella on tehnytkin ja määritellyt prioriteetit. Ja sitten vielä klimapääosastolta herra Van Hollenbeck. Action. Kiitos. Haluan vain sanoa jotakin tästä ilmastoasioiden valtavirtaistamisesta. Tämä itse asiassa ollut urautava hanke. Meillä oli ensimmäisen kerran tavoite tätä varten monivuotisessa rahoituskehyksessä. Se oli hyvin kunnianhimoista, 20 prosenttia on tunnustettava, mutta uskomme, että se on toiminut aika hyvin. Se on sanotaan investointeja energiaan, ympäristöön ja se auttaa siirtymään kohti vähähiilistä taloutta, joka pyritään saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä. Sen kautta on saatu myöskin ilmastointi mukaan, ilmaston mukaan myöskin ei pelkästään EUn eri ohjelmiin, vaan myöskin politiikkaan. Ja nykyiset hankkeet, jo tämän rahoitusketjun päättyessä ovat edelleenkin aika menestyksekkäitä. Me tulemme saavuttamaan tavoitteet ja meillä on kenties mahdollisuus jopa olemaan menestyksekkäitä. Meillä yksi vuosi 2020, tämä on korkein budjetti, joka on nykyisen rahoituskehyksen aikana, että uskon, että tulemme saavuttamaan tämän 20 prosentin tavoitteen joka tapauksessa. Paljon kiitoksia kaikille tuesta. Tarkistusten jättämisen määrä aika lausunnosta ja myöskin budjettitarkistusten jättämisen määräaika on 11. heinäkuuta kello 11 ja haluamme äänestää Envissä elokuun kolmantena kymmenentenä päivänä. Ja tämä asia tuli nyt käsiteltyä ja siirrymmekin sitten Seuraava esityslistan kohta on mietintö, jonka esittelijä on edustaja Kabethan Ruiz, mutta hän ei ole paikalla. Meidän täytyy odottaa muutama minuutti. Minulle kerrottiin, että hän saapuu paikalle pian. En voi aloittaa ilman häntä. Hello, so... Uh, Hei, no niin, voimme sitten jatkaa. Me tar- tarkastelemme tarkistuksia. Kyse on ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011-24-EU e muuttamisesta. Esittelijä on äh, edustaja Kaveston Ruis ja annan puheenvuoron nyt hänelle. Olkaa hyvä. Entä? Kiitän puheenjohtaja. Niin, hetkinen siis. 529 tarkistusta tähän on tehty. Yleisluontoisesti sanot, sanoisin, että tässä joitakin tarkistuksia sitten kommentoi nopeasti, mutta yleisluontoisesti ei ole suurempia ongelmia tässä piilemässä on mahdollista, että me voisimme päästä yhteisymmärrykseen tästä. Ja jos ajattelemme niitä kohtia, joista saattaa sitten vaikeuksia syntyä ja mielipideeroja on syntynytkin, niin se liittyy tuohon soveltamisalaan. Otetaanko tähän mukaan nuo lääkinnälliset laitteet ja missä muodossa, pakottavassa, velvoittavassa muodossa vaiko ei. Jotkut ovat jättäneet ne myös vapaaehtoisessa muodossa pois, eli jättänyt ne kokonaan tyystin tekstin ulkopuolelle. Tähän olemme tehneet nyt sitten kompromissiehdotuksen, josta on tarkoitus keskustella, ja minä esittelijänä haluaisin, että ainakin kappaleen pohjalta tätä voisimme työstää ei välttämättä niin kunnianhimoisessa sävyssä kuin komissio on asiaa esittänyt, mutta kuitenkin pyrkisimme saada nuo lääkinnälliset laitteet tähän ja laajentaa niihin toteutet- käytettävää metodologiaa. Ja sitten toinen hankaluuksia herättävä asia saattaisi olla sopimusten tekeminen delegoiduissa säädöskohdissa. Jos jos sitten käytettäisiin tuota yksinkertaista määrä enemmistöä, niin kuin komissio on esittänyt, vai tarvittaisiinko sitten tuo määrävä määrä enemmistö tähän. Joka tapauksessa nämä ovat nyt varmaankin ne vaikeimmat kohdat yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi, mutta tuskinpa nämä nyt, nämäkään nyt mitään mahdottomia kantoja ovat on kaskessa. Ja näin nuo artiklat, joissa hankaluuksia eniten lienee komission ehdotuksessa, eli artikla 8, kun puhutaan tuosta vapaaehtoisesta tai velvoittavasta luonteesta, ja miten jäsenvaltioiden tulee sitten nuo arvioinnit esittää. Joku ryhmä on suhtautunut vähän toisin tähän, mutta suurimmalla osalla on se mielipide, että jatketaan velvoittavalla osalla. Eli jäsenvaltioiden täytyy ottaa sitten kansallisesti käyttöön näitä nämä arviot. En usko siis, että tämä asia nyt on vielä kokonaan loppuun käsitelty, mutta kuitenkin voimme saada lähennettyä kantoja tässäkin kysymyksessä ja taata sitten paremmin tämän ehdotuksen tavoitteet. Eli näin nuo kliiniset ja tieteelliset terveysteknologioiden arvioinnit saataisiin hoidettua kansallisella tasolla. Ja näin sitten on varmasti hyvä artikla 8 tällä tavalla käsitellä. Sitten me eri menettelytavoista artiklassa 20 tieteellinen ja kliininen ja objektiivinen lähestymistapa tähän asiaan ja jäsenvaltioiden välinen luottamus toinen toisiinsa. En usko, että tästäkään on sen suurempia näkemyseroja ryhmien välillä ja voimme sitten saada tämänkin etenemään ja päätän sitten puheenvuoroni vielä yhteen kohtaan. Koordinointi, koordinointi annetaan sitten kansallisille viranomaisille. Tämä on tämä välimekanismo on esitetty komissiosta, eli jäsenvaltiot sitten ottaisivat käyttöön oman metodologiansa arvioinnissa omissa virastoissaan. Eli olisi tällainen laadukas arviointimenettely, jonka jokainen jäsenvaltio ottaisi omassa virastossaan siis käyttöön, ja näin sitten pitäisi saada luottamusta aikaan jäsenvaltioiden välille en näe sen suurempia mielipideeroja tässäkään asiassa. Eli suurin, kaikki ryhmät oikeastaan voisivat tätä tukea, eli tähän nyt ei ole esitetty sen suurempia tarkistuksia, joten uskon, että ei tämäkään ole hankala. Eli ainoastaan nämä kaksi asiaa. Eli juuri miten määritellään nuo lääkinnälliset laitteet ja sitten on, minkälainen määrä enemmistö on kyseessä näissä delegoiduissa säädöksissä. Ne ovat ne kaksi pientä ongelmapesää tässä, mutta ei sen enempää. Ja sitten puhutaan noista eturistiriidoista, avoimuudesta ja sen sellaisesta. Siinäkin on esitetty erilaisia kannanottoja, mutta enemmät nekään tyystin toinen toistaan vastaan käy. Kiitos. Thank you very much. No. Paljon kiitoksia. Sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ensimmäinen on edustaja Grosvet. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää aivan aluksi edustaja Kabeson Ruisia esittelijä erinomaisesta työstä, mitä hän on tehnyt ja varsinkin yhteistyöhengestä, minkä kautta tätä työtä tehtiin tässä on tarkistuksia esitelty ja minä keskityn nyt kaiken tärkeimpään. Eli kun ajatellaan strategiaa, niin tietyt suuret jäsenvaltiot neuvostossa eivät halua pakollista terveysteknologian arviointia. Ja kun ajatellaan tutkimuksia ja arvion lopullista latua, niin mielestäni me voisimme, voisimme vastata tähän siten, että tämä on mielestäni, mielestäni tärkeää, jos haluamme välttää päällikkäisyydet ja haluamme pitää yhteisen arvioinnin tässä mukana. Ja kun nyt vastaamme näihin huolenaiheisiin, ja olisi esimerkiksi koordina- koordinaatioryhmä ja jäsenvaltiot olisivat tästä kontrollissa ja näin voitaisiin löytyä joitakin tarkistuksia. Mutta kun ajatellaan sitten artiklan kahdeksan määräyksiä, niin kuin esittelijä on ehdottanut, tässä pyritään saamaan joustavuutta ja myöskin äh, pohtimaan, että millaista arviointia tarvitaan kansallisella tasolla. Pitää olla tarkkoja, jotta voitaisiin välttää juridinen epävarmuus, mutta toisaalta tämä menettelytapa arviointia varten artiklassa 22 pitää olla tarkempi. Vastustan sitä, että liikaa määräämme tässä asioita. Ja kun ajatellaan nyt tieteen kehittymistä, niin tässä on tarkistuksia, jossa vaaditaan avoimuutta ja tietojen saatavuutta. Ymmärrän kyllä hyvin nämä vaateet, mutta kuitenkin tarvitaan myöskin tasapainoa, että saadaan tietosuojaa tietyissä tapauksissa, jotka ovat esimerkiksi yrityksille tärkeitä, koska tämä on hyvin kilpailu, kilpailtu ala. Esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa. No sitten pari tapausta kun ajatellaan lääkinnällisiä laitteita, niin mielestäni tässä nyt on tarpeen ottaa huomioon ne erityispiirteet, mitä näillä on, jotta yhteinen kliininen arviointi ei aseta kyseenalaiseksi kun ajatellaan näitä harvinaissairauksia. Ja ymmärrän, että tässä tietyille maille tämä liittyy tähän yhteiseen arviointiin, eli tähän tarvitaan kehys, mutta kun ajatellaan nyt näitä terveydenhuoltojärjestelmien eroja, joihin, joista riippuu arvon lisää, niin tämä täytyy tapahtua vapaaehtoiselta tasolta, paitsi tietyissä tapauksessa. Kun ajatellaan nyt näitä määräyksiä jää, sitten niiden pakollista systemaattista arviointia, niin mielestäni meidän täytyy nyt löytää jokin tasapaino. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää esittelijää hänen kanssaan. On ollut hyvin helppo käydä keskustelua asiasta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pietsa. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää joka on esitellyt tämän asian äh, tilannin. Ja haluaisin todeta, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät ole kovinkaan halukkaita hyväksymään tätä. Ja puhumme suurista jäsenvaltioista. Ja kaikki nämä lausunnot on esitetty aika selvästi. Meidän täytyy olla joustavia. Ehkä jopa enemmän kuin joustavia, koska muussa tapauksessa tällä saa, tämä saattaa olla hyvinkin kunnianhimoinen ehdotus parlamentissa, jonka neuvosto sitten hylkää. Neuvosto ei tule kulkemaan meidän kanssamme yhdessä tai sitten tämä juuttuu neuvoston byrokraattiseen koneistoon. Olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä haaste. Me tiedämme, että monissa maissa on virastoja, kenties on jopa useammin kuin yksi virasto. Kyllä ovat pelkästään kansallisia instituutteja, usein ovat taloudellisia, kaupallisia yrityksiä, joilla on oikeus arvioida lääketeknologiaa. Ja meillä on muutama kommentti tähän asiaan joka liittyy tähän velvoittavaan luonteeseen, mikä on minusta hyvin tärkeä, nimittäin tällainen velvoittava luonne ja hyvin jäykkä lähestymistapa silloin, kun on kysymys äh, lääketieteellisestä teknologiasta, ehkäisevästä toiminnasta tai diagnostiikasta, merkitsee sitä, että vaadittaisiin jonkinlaista arviota tai äh, arviota ylipäätään tästä lääketieteellisestä tieteestä teknologiasta, mutta me tiedämme, että jäsenvaltiot ovat riippumattomia silloin, kun on kysymys terveydenhoidosta ja terveydenhoitosektorista. Ja on hyvin erilaisia osuuksia siinä, miten kaupallisia tai muuta mutta voi lähettää tahoja, jotka osallistuvat kustannuksiin. Tämä velvoittavuus on yksi tärkeä osa tätä ehdotusta ja tästä on oltava hyvin varovaisia, koska en usko, että joidenkin standardin välttämättä on velvoittavia. Sitten tämä laitteet. Meillä on tuhansia erilaisia laitteita. Joskus on kysymys hyvin pienistä laitteista, jotka eivät ole sinänsä kovinkaan mutkikkaita, jotka eivät lisää kovinkaan paljon varsinaista teknologiaa ovat hyvin perustavanlaatuisia, mutta on myös tällaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka päästävät säteilyä. Ja, ja kun on kysymys jostakin hyvin erityisistä sairauksista ja kasvainten hoidosta, silloin on, pitäisi olla myöskin säätelyä näiltä osin, mutta on myöskin selvää, että tämän terveydenalan teknologian kehitys on niin nopeaa, että vaikka me jättäisimme pois jotakin hyvää metodologiaa tai jäykkämetodologiaa, mikä sisältyy näihin, eh, tähän te- teknologiaan, niin siitä, ja jokin virasto koordinoi sitä, niin siitä huolimatta meillä on se tilanne, jossa teki, tulisi mahdottomaksi edistyneen teknologian käyttäminen, koska tämä estäisi sen, että tietyt kansalliset instituutiot eivät voisi toimia tietyn ongelman yhteydessä. Ja tässä on tietysti sitten avoimuuskysymys, joka aiheuttaa ongelmia parlamentissa. Miten paljon avoimuutta pitää olla, miten paljon luottamuksellisuutta, puhumattakaan lääkkeistä, koska on muistettava, että meillä on patenttilainsäädäntö, joka on säädetty EUn tasolla ja sekin on pidettävä mielissä koko taistelu, joka on tällä hetkellä käynnissä, kun kysymys on siitä, että luodaan uusia lääkkeitä, esimerkiksi lääkkeitä kasvaintekästelmään tai eh, harvinaisairauksien hoitamiseen. Nämä lääkkeet, jotka liittyvät esimerkiksi mikrobiresistenssiin, ovat sellaisia, jotka aiheuttavat paljon kustannuksia ja hyvin pitkäaikaista patenttisuojaa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti näiden teknologioiden hintaan – mutta toisaalta tietysti haluaisimme, että prosessi olisi avoin ja meidän pitäisi voida tietää niin paljon kuin mahdollista tietystä lääkkeestä tai tietystä eh, lääkinnällisestä laitteesta. Puolivälin löytäminen voi on hyvin vaikeaa, olen aika skeptinen silloin kun ajatellaan koko tätä ehdotusta, mutta tässä on kuitenkin vielä liikumavaraa ja minä toivon, että me löydämme kompromisseja, jotka mahdollistavat sen, että saisimme aikaan tekstin, jonka sekä parlamentti, joka ei ole kenties kun, kun, me haluamme, mutta kuin teksti, joka olisi teksti, joka olisi hyväksyttävissä myöskin neuvostossa, koska jäsenvaltiolla on paljon sanottavaa asiassa, kun luen joitakin eh, eri valtuuskuntien eh, lausuntoja neuvostossa, olen yhä epäilevämpi jättäisin tämän nyt kuitenkin tässä vaiheessa tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Maisner. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan eh, kiittää esittelijää hyvin sydämellisesti. Meillä oli varjoesittelijöiden kokous, jos se oli miellyttävä ja tarkka. Ja eh, olen kertonut, että mitä, mistä olemme jo neuvotelleet ja miten me voimme reagoida tähän. Meillähän on torstaina jälleen kerran varjoesittelyiden kokous ja tämä on hyvin intensiivistä työtä intensiivisen aiheen parissa. Täällä on jo paljon puhuttu. Monet jäsenvaltiot eivät tätä halua minun ryhmäni liittopäiviltä soitti minulle ja sanoi, että me olemme tätä vastaan. Tämä liittyy toissijaisuuteen ja sanoin, että no, näen tämän eri tavalla. Totta kai täytyy nyt katsoa, että missä jäsenvaltioiden toimivaltuudet ovat ja mihin ei pitäisi puuttua, mutta toisaalta meillä on täällä palveluiden ihmisten tavaroiden vapaa liikkuvuus ja kaikki tämä pätee tähän ja meidän pitäisi kyllä katsoa, että täällä nyt yritään, pyritään yhtenäistämään silloin, kun se on järkevää ja sen sijaan, että meillä olisi 27 tai 28 erilaista tutkimusta tai hyväksyntämenettelyä, että olisi vain yksi, että olisi yksi yhteinen. Ja tästä syystä mielestäni tämä on ihan hyvä ehdotus. Mutta näistä syistä haluaisin nyt viitata tähän artiklan kahdeksan jäsenvaltiolle. Tarvitaan joustavuutta. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi viemään tämä kohti hyvää kolmikantaa ja jäsenvaltiot ovat kyllä valmiita neuvottelemaan kanssamme, jos mahdollistamme heille joustavuuden. Kyse on siis vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta ja juuri kun ajatellaan lääkkeitä, niin tämä pitäisi olla velvoittavaa, mutta ainoastaan lääkinnällisten tuotteiden kohdalla sitten vapaaehtoista. Ja nyt palaan sitten tähän, mitä täällä aikaisemmat puhuvat ja puhujat totesivat lääkinnälliset tuotteet. Me olemme täällä päättäneet asetuksesta, se täytäntöönpana 2020 ja siellä on paljon asioita mukana, myöskin kliiniset arvioinnit sun muut jotka johtaisivat päällekkäisen työhön. Tästä syystä meidän pitäisi jättää ne pois. Toinen syy, kun ajatellaan lääkinnällisiä tuotteita, niin jäsenvaltiot tekevät niin kuin lääkkeiden kohdalla jo aina. HTA otetaan mukaan, mutta lääket tuotteet vain prosentin osuudelta ja HTA pitäisi olla vastuussa myöskin hinnoista, mutta sitä ei käytetä kuitenkaan jäsenvaltioissa minään menetelmänä, joten tämä olisi päällekkäistä tai lisätyötä on hyvä, että näkemystä vaihtoa on, mutta tämä pitäisi kuitenkin tapahtua vapaaehtoiselta pohjalta. Ja joilla ei ole resursseja HTAta varten eu tasolla, niin pitäisi keskittyä siihen, missä se on tärkeintä ja missä on mahdollista saada se kaikissa jäsenvaltioissa toimimaan, joten minä kyllä puollan vapaaehtoista vaihtoa, mutta en sitovaa. No sitten muutama muu asia, jotka ovat mieleeni. Esimerkiksi se, että komission rooli tässä tapauksessa tullaan hiukan rajoittamaan. Että komissio on mukana koordinoimassa tätä ja kaikki varmasti olemme tästä yhtä mieltä, koska mielestäni on tärkeää, että tässä muutkin asiantuntijat saavat puheenvuoron, mutta sitten sidosryhmä äh, foorumista mm, meillä ei ole sitä vielä. No, tämä on hiukan epätasapainoinen. On hyvä kuitenkin, että kansalaisjärjestö otetaan mukaan, myöskin äh, potilasedustusta tarvitaan, mutta kuluttajan suojajärjestöjä, tarvitaanko niitä todellakin? Totta kai siitä voidaan vielä käydä keskustelua ja toisaalta on niin, että asiantuntijoiden kohdalla on aina tärkeää, ja varsinkin kun ajatellaan valmistajien edustajia, että he ovat neutraaleja, että heillä ei itse ole tässä omat intressinsä mukana, mutta että se suljetaan pois ja että silti asiantuntijoita on mukana, niin tässä ollaan hiukan tällaisessa rajatilanteessa. Eli ehkä saatetaan sanoa, että vaikka te tulette nyt sitten tutkimuksen tai teollisuuden puolelta, niin täytyy katsoa, että on riittävästi asiantuntemusta kuitenkin mukana. Tästä täytyy vielä puhua. No vielä pari asiaa. Avoimuudesta puhuttiin. Se on yleensäkin ottaen aina hyvin tärkeää, mutta tässäkin täytyy katsoa sitten, missä on sellaisia arkaluonteisia tietoja, joita ei pitäisi julkaista, miten potilastietoja voidaan suojella. Tämä on tärkeä tekijä niin ikään. Yleensä ottaen tämä kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta se on kuitenkin tärkeä asia Euroopan ihmisille on no, sellainen vaikutelma, että teemme hyvää yhteistyötä ja olen melko varma myöskin siitä, että löydämme hyviä kompromisseja. Suurin ongelma on nyt näiden lääkinnällisten tuotteiden kohdalta, siis velvoittava vai ei, mutta löydämme tähänkin varmasti ratkaisun. Odotan yhteistyötä jatkossakin ja mitä vahvempia olemme yhteisen kantamme osalta, niin sitä paremmin sitten voimme myöskin neuvotteluissa äh, neuvoston kanssa saada jotakin aikaiseksi. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja <clears throat> ja kiitos myös esittelijälle ja varjoesittelijälle kansanpuoliryhmässä Osas Kostetille. Haluaisin tukea monia ehdotuksia, joita kollegat ovat tokeneet, mutta olisi kuitenkin mitään täsmällisiä esityksiä siitä, miten kiistelyt kysymykset voitaisiin ratkaista. Periaatteessa tämä varmaankin on hyvin tärkeä ehdotus, vuoropuhelussa kansallisten kansanparlamentin jäsenten kanssa Saksassa. Olen käynyt siis sitä vuoropuhelua ja toivon, että vastarinta Saksassa ja muissa jäsenvaltioissa, joissa on vielä voimakasta, että se nyt hiukan keskittyisi joihinkin yksittäisiin kysymyksiin ja silloin <clears throat> ei olisi vain tällaista vastarintaehdotusta vastaan, vaan rakentavia ehdotuksia sen suhteen, miten tätä ehdotusta voitaisiin muokata. On tärkeää, että välttäisimme päällekkäisyyttä ja siksi mahdollisimman paljon täytyisi tehdä Euroopan tasolla. Valittavasti keskustelussa nousi tämä esille artiklat 12 ja seuraavat, jossa puhutaan vuoropuhelusta Euroopan lääkeviraston ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista vastaavien viranomaisten, viranomaisten välillä. Jos me teemme tämän kunnolla, parannamme tätä muotoilua, niin silloin meillä on mahdollisuus siihen, että teollisuus tulevaisuudessa voimakkaammin keskittyy tuotteisiin, joilla on todellista terapeuttista lisäarvoa, eli ei tapahdu investointeja, jotka eivät viime kädessä auta potilaita lainkaan. Ja siinä tämä vuoropuhelu on tärkeää, ja pelkästään siksi tämä komission ehdotus on hyvä. Olen nyt monien kollegojen kanssa tehnyt kuitenkin tarkistuksia, ja ensimmäinen kompleksi niistä koskee tällaista opt-out-vaihtoehtoa, siis vapaaehtoisuutta tai velvoittavuutta – Minusta meidän pitää tehdä tästä periaatteessa velvoittavaa, jotta ei tapahtuisi tällaista pirstaloitumista. Eli kun joku investoi johonkin tuotteeseen, pahinta on se, että ottaa tällainen eurooppalainen menettely ja 27 kansallista menettelyä. Täytyy olla olemassa tietty velvoittavuus, mutta meille täytyy olla mahdollista myöskin se, että on olemassa perusteltu opt-out poisjättäytyminen, jos eri terapiastandardit, joita eri jäsenvaltioissa on, jos niitä ei voida vetää mukaan tähän eurooppalaiseen menettelyyn. Jos on viisi erilaista standardia jäsenvaltioissa, täytyy olla mahdollista, että sinne sanotaan, että hyvä on, meillä on eri standardit, siksi tämä taso, Euroopan tasolla tehtävä eh, tutkinta ei ole eh, yksiselitteisesti hyvä ja täytyy olla tämä mahdollisuus jättäytyä pois. Ja tätä, sitä, tätä vahvistetaan tässä komission ehdotuksessa, mutta ei kuitenkaan mielivaltaista pois jättäytymistä. Enemmistö, jolla koordinointiryhmä päättää, on asiasta, käydään keskustelua komissiossa, ehdotus on vain, puhutaan enemmistöstä. Jotkut, Rova Cavethon on puhunut esimerkiksi kahden kolmasosa enemmistöstä, Tätä keskustelua ei tarvitse käyttää, nimittäin sopimuksessa on tätä varten olemassa yksinkertainen säästö, sääntö, määräenemmistö, niin kuin aina on. On olemassa tietty äänimäärä ja se voitaisiin ottaa käyttöön. Tämä olisi tällaisen yksinkertaisen kahden komissaarimisten välissä ja on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Komissiosta on sanottu, kuin paljon en halua näitä toistaa. Sitten tulee näihin, mitä tulee näihin lääkinnällisiin tuotteisiin. Tämä ehdotus ei johda tulokseen tämä komission ehdotus, koska siinä lähdetään liikkeelle siitä, että on tällainen äh, se, äh, tutkintamenettely, joka liittyy lääkinnällisiin tuotteisiin. Ja tässä on kaksi eri asiaa. Lääkinnällisissä tuotteissa meillä on käytössä menettely, joka koskee korkeariskisiä riskisiä tuotteita – ja siinä täytyy olla lisävarmuus siitä, että jos on olemassa jotain epäilyä tuottoon suhteen, voidaan vielä katsoa, onko tuote todella turvallinen. Tässä ei ole kysymys turvallisuudesta. Tässä on kysymys siitä, onko tästä hyötyä potilaalle. Tämä on aivan eri asia. Voi olla hyvin vaarallista tuotteesta, jos se esimerkiksi jos sitten käytetään implantin tavoin eh, ja sillä on sivuvaikutuksia potilaalle, voi olla, että tällaisessa tapauksessa tuotteen kysymyksen osalta ei ole, vaikuttavuuden osalta ei ole mitään epäilyksiäkään. Ja se aiheuta paljon kustannuksia, kenties josta käytetään harvoin, mutta kysymys voi olla myöskin tuotteesta, jossa turvallisuuskysymys ei nouse esille lainkaan, mutta on korkeita kustannuksia. Ja kysymys on sitten vastattava, ovatko nämä oikeutettuja, nämä korkeat kustannukset, onko tästä todella hyötyä potilaalle. Siksi näitä kahta asiaa ei voida käsittää yhdellä kertaa. Siksi komission ehdotus on harhaanjohtava. Ja minä olen siksi tehnyt ehdotuksen, että jätämme ensin pois nämä lääkinnälliset, lääkinnälliset tuotteet, koska äh, argumentit on täällä puhuttu, otettu jo esille, että tämä on liian varhaista. Jäsenvaltiot eivät katso HTAta lainkaan, kun kutsun, puhutaan kustannuksista, mutta se vetää mukaan siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot alkavat tätä asiaa käsitellä kansallisella tasolla koska ajatus koko tässä operaatiossahan on se, että vältettäisiin pirstaleisuutta. Jos ei olemassa HTA tai kansallisella tasolla lääkennällisille tuotteille, niin ei ole mitään pirstaleisuutta, mutta jäsenvaltiot alkavat sitten kaikki luoda omia menettelyjään. Silloin täytyisi olla mahdollista myös niiden tuotteiden osalta, joita valta jäsenvaltiot ovat kehittäneet kansallisen menetelmän, että se siirryttäisiin eurooppalaisen järjestelmään ja olisin iloinen, jos kollegat voisivat tarkastella tätä ehdotusta meillä on sanottu, jos viisi jäsenvaltiota tekee kansallisesti jotakin, niin silloin tämä voidaan vetää mukaan eurooppalaiseen menettelyyn, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme toisen lähestymistavan kuin se, mikä komissio on valinnut. Ja tätähän François Grostetkin totesi, tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, ei sitä, että kaikki ovat tämän piirissä tai kaikki ovat ulkopuolella, vaan että kestetään perustellusti tiettyihin tuotteisiin ja tätä mukaan, tämän mukaisesti minä olen tehnyt ehdotukseni. Kiitos. Thank you very much. If there is, uh... Kiitos paljon. Jos joku muu haluaisi vielä käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin sitten komissiosta äh, Rova Ampelas. Thank you uh, very much and thanks. Kiitokset. Kiitokset Kaveson Ruisille Kiitos tästä työstä ja tuesta komission ehdotukselle. Kuten tiedätte, niin tämä vastaa parlamentin pyyntöön ja toiveeseen. Mehän emme ole aloittaneet nollasta, vaan on vuosia kokemusta ja neuvotteluja jo ollut takana tähän mennessäkin. Ja minä muutamaan kohtaan kiinnittäisin huomiota ensiksikin tuo soveltamisala ja lääkinnälliset laitteet aluksi. Me olemme havainneet, että tästä on parlamentissa eriävät kannat. Otetaanko lääkinnälliset laitteet mukaan vai ei ja millä tavalla niitä sitten lähestyttäisiin. Muistuttaisin siitä, että komissio on laajentanut, laajan kuulemisen tästä järjestänyt ja erityisesti lääkinnällisten laitteiden teollisuuden kanssa käynyt keskustelua ja uskon, että me olemme pääneet, päässeet nyt sitten yhteiseen ymmärrykseen myös elinkeinoelämän kanssa ja me näin sitten aika rajoitettua määrää lääkinnällisiä laitteita, siis korkeariskisiä esimerkiksi tässä nyt vain käsittelisimme ja sitten niiden erityistä markkinaosuutta olemme tutkailleet ja olemme ottaneet tällaisen mahdollisuuden siitä, että kun on ensimmäiset vuodet käytössä tietyillä lääkinnällisillä harvinaisilla laitteilla, ja jos ne osoittautuvat hyödylliseksi, niin miten niitä sitten kohdellaan. Ja meidän mielestämme lääkinnälliset laitteet pitäisi pitää asetuksessa ja me olemme saaneet tämän tiedoksi myös julkisesta kuulemisesta, mutta on totta, että tämä on nyt sitten vähemmän kunnianhimoinen kuin lääkinnällisissä tuotteissa. Eli se on toinen, eli se seuraa sitten enemmän kansallista ajattelua kuin kansalliset menettelyt näissä, lääke, näissä arvioineissa, lääke, terveysteknologisissa arvioineissa on kyseessä. Ja siitä syystä meillä on artiklassa viisi lääkinnälliset laitteet arvioitu rajallisesti, mutta sitten olemme te- ottaneet lisäarvon huomioon jos kyse on lisäarvon tuottamisesta ja silloin ne kuuluvat vapaaehtoiseen arvioinnin piiriin. Ja sitten muutama sana tuosta vapaaehtoisen ja pakollisen luonteen erosta. Uskoisin, että EPSCO-neuvostosta me saimme aika selkeät sanat siitä, että jatkoa täytyy seurata teknisellä tasolla. Ja muistuttaisin, että komission ajatus artiklan kahdeksan takana on se, että me voisimme omat resurssimme käyttää parhaimmalla tavalla unionin tasolla yhdessä. Jos me jotakin sitten sijoitamme ja investoimme, niin sitten me vältämme tällaista turhaa päällekkäisyyttä ja me voisimme sitten hyötyä eri jäsenvaltioissa tästä yhteistyöstä. Eli tässä on nyt nimenomaan opti- resurssien optimoinnista kyse. Olen totta kai Grostetinkin linjoilla, että tämä liittyy siihen, miten jäsenvaltiot arvioivat asiaa, miten koordinointiryhmä toimii, millä tavalla sitten sen työtä arvioidaan. Eli kaikki nämä tekijät liittyvät toisiinsa. Uskomme kuitenkin, että me voimme tässä saada jäsenvaltiot sitoutettua tähän työhön tosin siten, että esimerkiksi hinnan muodostuksessa ja korvausjärjestelyssä säilytetään kansallinen itsemääräämisoikeus. Avoimuudesta komissio on sitä mieltä, että avoimuus ja riippumattomuus todella ovat perustekijät koko ehdotuksessa aivan sen keskiössä. Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että jotkut tiedon sirpaleet saattavat kyllä olla hyvinkin arkaluontoisia, joten meidän täytyy löytää jonkunlainen tasapaino avoimuuden ja tietojen käytön välinen yhteistyö, yhteis, tasapaino siis. Ja vielä lopuksi täytäntöönpanosääntöjen päätekstin ja suuntavivojen välille. Tämä asia on kirjattu ylös ja mietimme sitten, milkä, millä tavalla voisimme itse leipätekstiin saada tästä metodologiasta tarkemmat sävelet ja löytäisimme tähän sitten tasapainon myös ja näin erilaiset oikeudelliset luonteethan näillä eri tekstiversioilla on onko tässä työasiakirjasta tuolta koordinointiryhmässä vai joku täytäntöönpanosäädös vai delegoitu säädös kyseessä ja ovatko sitten jäsenvaltiot olleet mukana asiantuntijatasolla tähän työhön sekä komiteassa valvontapuolella tai sitten komitologiamenettelyssä valvonta-asioissa tai sitten tuolla täytäntöönpanosäädösten puolella. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Cabezon. Monet kiitokset komissiolle ja kaikille varjoesittelijöille ennen kaikkea. Siis haluaisin, olen vastannut siihen, mitä tulee näihin, siihen mitä jäsenvaltioista ovat puhuneet tähän painostuksen, että tuli se, että tällainen muutos voi aiheuttaa vaikeuksia, mutta uskon, että parlamentti näiden eh, ongelmien osalta, että kuitenkin kysymys on sitä, että me ovat huolissaan tietysti terveysjärjestelmien kestävyydestä ja mitä ovat kustannusta liittyvät teknologiaan, mutta ehdotuksessa on se, että mennään pitemmälle, että viedään se eteenpäin Euroopassa, on hyvin tärkeää ajatella myös sitä, että miten nämä ovat saatavilla, nämä tällaiset lääketieteellinen, tämä lääketieteellinen teknologia, tämä teknologia on todellakin vaivan arvoista, jos ollaan tietoisia näistä ongelmista jäsenvaltioissa, niin otetaan huomioon, mutta kuitenkin on hyvin tärkeää taata se, että potilaat Euroopan tasolla voivat saada tällaista korkealaatuista teknologian käyttöönsä, joten uskon, että parlamentin viesti on se, että, että pitäisi olla hyvin voimakasta tällä tasolla, jota on hyvin todennäköistä, että että pääsemme 30 neuvotteluihin, niin tulee vaikeuksia tässä mielessä, että yksi jonkin esivaltainen taholta, mutta kuitenkin on tärkeää ylläpitää tätä viestiä, joka on perustavanlaatuinen, että meidän tuleekin varmistaa se, että tämä lääketieteellinen teknologia on saatavilla ja tämä on ehdotus, joka voi, voi olla aikaan tehokkaammaksi resurssien käytön, ei pelkästään se, että voitaisiin välttää päällekkäisyyttä, vaan siinä, miten voidaan sitä tutkimusta, miten voidaan investoida niin, että saataisiin äh, aikaan adekvaatteja tuloksia, eli tämä vaikuttaisi todellakin tutkimuksen laatuun. Ja sitten vielä yksi asia, mitä tulee näihin lääkinnällisiin laitteisiin. Minusta on hyvin tärkeää, että jollakin tavalla me tehdään työtä lääkinnällislaitteiden osalta. Yksi fakta arvioita, joita on tehty suurin osa nimenomaan liittyy lääkinnällisiin laitteisiin, jotka suunniteltuna lääketieteen, lääkinnällisiin tuotteisiin. Tämä on nouseva sektori, mutta tämä osoittaa, että on yhä tarvetta jakaa tästä tietoa, joten nämä korkeat riksit, joista Liisa mainitsi, on tärkeää, että sellaista tehdään työtä, mutta kuitenkin on tärkeää, että meidän pystyä, kuten Kroste totesi, että missä kategoriassa jäsenvaltiot voisivat olla kiinnostuneita asiasta ja mitä, mitä alueella voitaisiin olla valmiita aloittamaan työtä. Mutta kiitos että tämä on asia, jossa on olemassa tiettyä herkkyyttä, mitä tulee vaan siis siihen, mitä tulee potilaisiin ja se, että on ehkä myöskin rakentava ympäristö, että saadaan tämä tasapaino kaikkien eri intressien kesken. Kiitos. Thank you very much. Um, let... Paljon kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äänestämme tästä täällä 13. syyskuuta ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään Strasbourgissa. Ja sitten lokakuun ykkösessä tämä tulee täysistuntoon. Ja nyt olemme päässeet tämän asian loppuun. Ja sitten meillä on äänestystiedossa kello 16.45, joten nähdään puolen tunnin kuluttua. Kokous keskeytetään siihen asti.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

Hello everyone. Hei vaan kaikille. Meillä on vain yksi äänestys. Kysymykseni kuuluu, pitäisikö se nyt tässä hoitaa pois alta? Oletteko luottavaisia nyt? No niin, äänestyksenä, joten pistäpä, pistäkääpä äänestyskorttine sinne. Äänestämme tästä sopimuksesta. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Uudelle laadinta. Yksi äänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ei vaan toisinpäin. Kyllä me laskemme teidät mukaan. Edustaja Melior, äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut, Bas Aikaut. Ja siinäpä oli tämänpäiväinen kokouksemme. Koordinaattorit tapaamme huomenna aamupäivällä ja sitten kymmeneltä meillä on kokous. Ja iltapäivällä meillä on sitten Itävallan ministeri täällä paikalla, joten saapukaa paikalle. Kiitos oikein paljon.